Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά... Hyvää iltapäivää. Meidän kokouksemme jatkuu. Siis. Eilisen pöytäkirjan jaettu. Onko siitä huomautettava? Ilmeisesti ei. Näin tuo pöytäkirja katsotaan hyväksi.